Az elnök Jó reggelt kívánok! Hyvää huomenta, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Istunto on avattu. Aivan aluksi haluaisin aloittaa ensimmäisen äänestysistunnon, mutta sitä ennen haluaisin antaa puheenvuoron Laurent Vincelle. Hän on pyytänyt puheenvuoroa koskien työjärjestyksen artikla 59 kohta 4. Aiheena on toimielinten välisiä neuvotteluita koskevan asian valiokuntaan palauttaminen. Kyseessä on kansalaisaloite ja väliaikaiset toimet, jotka koskevat aikaa rajoja liittyen COVID-19-tilanteeseen, tietojen keräämistä, tarkastamista ja käsittelyä varten. Olkaa hyvä. Jó reggelt kívánok, köszönöm a szót, elnök asszony. I would like to ask... Kiitoksia, puhemies. Kyse on väliaikaisista toimista, jotka liittyvät aikarajoihin, mitä tulee näiden tietojen keräämiseen liittyen asetuksen 788 liittyen koronapandemiaan. Eli asia pitäisi palauttaa ulkoasiain valiokuntaan, jotta voidaan käynnistää toimielinten väliset neuvottelut säännön 59 nojalla. Kiitos. A képviselő úr kérelemről, kérelméről a bizottság javaslatáról tartott zárószavazás ut- Kiitoksia. Jäsenen pyynnöstä äänestetään viimeisenä viimeisen komission ehdotuksen äänestyksen jälkeen. Äänestysistunto on käynnissä 9.15.10. Käytämme samaa äänestysmenettelyä kuin aikaisempinakin päivinä. Kaikki äänestykset ovat nimenhuuto äänestyksiä ja jäsenet voivat varmi- tarkistaa omat äänestykset esityksensä ja tuloksensa asiakirjasta, joka julkaistaan täysistunnon verkkosivuilla. Äänestysselityksiä voidaan jättää kirjallisena. Poikkeuksellisesti hyväksytään ainoastaan sellaiset äänestysselitykset, joissa on korkeintaan 400 sanaa. Nyt ensimmäinen äänestys, istunto alkaa. Teillä on aikaa 15 yli 10 asti äänestää ja äänestystuloksista ilmoitetaan kello 13.30. Kiitoksia. Thank you. az első napirendi pont megvitatására Ensimmäinen asia esityslistalla. Sen käsittely alkaa 15 minuuttia yli 19, joten keskeytämme istunnon kello 9.15 asti. A Oikein hyvää huomenta. Istunto on avattu. Seuraava aihe esityslistalla on komission julkilausuma aiheena maan anastus ja metsän hävitys Amazoniassa. Haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että tässä keskustelussa ei ole eh, mitään menettelyä ilman puhujalistaa eikä sinisiä kortteja hyväksytä. Kiitoksia. Ensin haluaisin antaa puheenvuoron Shinkevitsille komissiosta. Olkaa The Amazon. Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet. Amazonian sademetsä on uniikki ja hyvin tärkeä ajatellen planeettamme biologista monimuotoisuutta ja ilmastoa. Se on myös tärkeä aluetta niille alkuperäiskansoille, jotka pitävät tätä kotinaan – ja ovat riippuvaisia siitä elinkeinonsa ja perinteisen kulttuurin takia. Syyt, jotka vaikuttavat ongelmiin, ovat monenlaisia, monitasoisia ja vaativat läheistä yhteistyötä niiden maiden kesken, jotka ovat siellä. Ympäristöhaasteet liittyvät sosiotaloudellisiin tekijöihin, samoin kuin laajalle levinneeseen köyhyyteen, korruption, ihmisoikeuksiin, vakauteen alkuperäiskansojen ja paikallisten alueet Amazonian alueella liittyvät läheisesti ekosysteemin tulevaisuuteen ja biologiseen monimuotoisuuteen. Siksi paikallisväestön on oltava ratkaisussa mukana. Metsähakkuisiin puuttuminen Amazoniassa on tärkeää ainoastaan siksi, että haluamme pysäyttää biodiversiteetin heikkenemisen ja ilmaston lämpenemisen, mutta lisäksi on kyse köyhyyden vastaisesta työstä. Vihreän kehityksen ohjelmassa ja uudessa EUn biodiversiteettistrategiassa 2030 EU on täysin sitoutunut puuttumaan laittomiin hakkuisiin ja metsäkatoon. Haluamme käyttää yhteistä kauppapolitiikkaa ja kehityspolitiikkaa mahdollisuuksemme mukaan. Globaalilla tasolla EU ajaa kunnianhimoista biodiversiteettipuitetta vuoden 2020 jälkeen, jotta vuonna 2050 kaikki ekosysteemit, metsät, mukaan lukien ovat kunnolla suojeltuja. Erityiset tavoitteet on primäärin metsän suojelemiseksi ja ekosysteemin terveyden suojelemiseksi EUn biodiversiteettistrategiassa. Me jatkamme tuen antamista metsän katoa vastaan Pariisin sopimuksen sitoumusten mukaan. Haluamme jatkuvasti kunnianhimoisemmin huolehtia metsistä siitä, että alueellisesti tuetaan metsää ja kansainvälisesti pyritään vähentämään metsäkatoa. Mitä EU-politiikkaan tulee? Komissio tekee työtä monien toimien osalta metsäkatoa vastaan. Seurantana tiedonannollemme, jossa puhuttiin maailman metsien suojelemisesta, joka hyväksyttiin heinäkuussa 2019. Viime vuoden tiedonannon jälkeen vuonna 2021 esittämme lainsäädäntöehdotuksia ja muita ehdotuksia, joilla voidaan puuttua niiden tuotteiden tuomiseen EU-markkinoille, joihin liittyy metsäkato-ongelma. Tällä hetkellä toteutamme vaikutusten arviointia. Välineissä voisi olla vapaaehtoinen alan sitoutuminen, pakollinen merkintä, due diligence-menettelyt. Menettely, joka voisi olla samantyyppinen kuin laittoman kalastuksen vastainen työ ja myös kahdenväliset sopimukset. Pidämme todella hyvänä parlamentin sitoutumista metsäkysymykseen. Odotamme mielenkiinnolla edustaja Morgatin mietintöluonnosta. Kun se on hyväksytty, voimme arvioida sitä tarkkaan. Metsäkaton puuttuminen on asia, se tarvitaan myös yksityistä sektoria mukaan, erityisesti eu että saadaan vankempi sitoutuminen kestäviin lähteisiin. Biodiversiteettistrategiassa komissio on todennut myös etsittävänsä uutta aloitetta vuonna 2021 kestävä hallinto, jossa liittyy ympäristöoikeudet, due diligence, periaate. Me haluamme myös moninkeskistä alusta, jossa voidaan keskustella metsäkadosta. Ensimmäinen tapaaminen on lokakuussa ja haluamme myös EUn tarkkailukeskuksen, joka voi auttaa meitä saamaan lisätietoa metsäkadosta maailmanlaajuisesti. EU on päättäväinen. Me haluamme toimia yhteistyössä kumppanuusmaiden kanssa Amazonian alueella. Ihmisoikeudet ovat tärkeitä, erityisesti alkuperäiskansojen ja ympäristö- suojelu on hyvin tärkeä arvo myös, kun ajatellaan eu suhteita kolmansiin maiden, myös Amazonian alueen maihin. Siksi nämä kysymykset ovat järjestelmällisesti esillä, kun puhutaan poliittisesta yhteistyöstä, keskusteluista. Me emme puhu ainoastaan keskitytysti, vaan kuulemme monia sidosryhmiä, alue- ja paikallishallintoa, kansalaisyhteiskuntaa ja progressiivisia yritysjärjestöjä. Vuoropuhelumme on menestyksen avain. Vapakauppasopimukset alueen maiden kanssa on toinen tapa edistää yhteistyötä ja huolehtia kansainvälisistä sitoumuksista ympäristön ja ilmaston alalla, erityisesti ajatellen kaupan ja kestävän kehityksen lukuja. Euroopan unioni puuttuu metsäkadon juurisyihin merkittävän avun kautta kautta kestävä maankäyttö ja alkuperäiskansat saavat 166 miljoonan euron arvosta tukea. Biodiversiteetin tukeminen ja metsäkadon vastainen taistelu vaatii suojeltuja arvoja, alueita ja hyvää hallintoa. Lisäksi on parannettava paikallisväestön mahdollisuuksia ja suojeltava alkuperäiskansoja. Tällainen lähestymistapa on keskiössä kehityspolitiikassamme. Myös ilon sopimus 169 on tärkeä tässä yhteydessä. Se koskee alkuperäiskansoja, samoin kuin YK on vapaaehtoiset suuntaviivat, jotka koskevat maankäyttöä metsää. Lopulta ihmisoikeusvälineemme ottavat huomioon alkuperäiskansat ja he, jotka pyrkivät suojelemaan ympäristöä. Mielelläni tämän läheistä yhteistyötä kanssanne, koska tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kiitos. Szépen köszönöm, és akkor az első hozzászóló az Európai Néppárt nevében. Kiitoksia. EPP-ryhmästä ensimmäisenä Mäkkines, olkaa. President, and thank you, commission. Kiitos puhemies ja kiitoksia komissiolle tästä sitoumuksesta tulevaisuuteen. No, tätä keskustelua on käyty täällä ennenkin. Viime kesänä näimme, kun Amazonia oli liekeissä. Ja sanoistamme huolimatta mikään ei ole muuttunut ja siksi olemme taas täällä tänään puhumassa maan anastuksesta ja metsän hävityksestä. Tätä asiaa ei saa unohtaa. Metsä on tuhoutunut hyvin paljon Amazoniassa, esimerkiksi kaivosteollisuuden tieltä, ja maan anastusta ollaan nyt laillistamassa, ja se vain pahentaisi sitä, että julkisia maa-alueita siirretään yksityiseen omistukseen ja meidän täytyy nyt ymmärtää, kuinka suuresta ongelmasta on kyse. Kyse on 60 miljoonasta hehtaarista. Ja me työstämme täällä nyt uutta ilmastolakia, eli pyrimme ilmastoneutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä ja me haluamme näyttää esimerkkejä, mutta se ei kuitenkaan onnistu yksin. Tänä vuonna päästöt ovat vähenneet 7 prosenttia, mutta Brasiliassa ovat nousseet 10 prosenttia lähinnä johtuen metsän hävityksestä. Mercosur-sopimuksen ratifiointi on edelleen esityslistalla ja olemme huolissamme Euroopan markkinoiden avaamisesta sojalle ja naudanlihalle ja siitä, miten se vaikuttaa metsän hävitykseen. Vaikka komissio sanoi, että Brasiliaa kehotetaan pyrkimään ilmastotavoitteisiin, mutta me olemme skeptisiä. Mutta meidän pitää katsoa vähän itseämmekin. Me olemme osa ongelmaa. Miet, lihan tuotantoon käytetään hyvin paljon brasiliaisia lihatuotteita. Ja meillä on nyt sääntöjä, mutta emme pysty valvomaan sitä, mitä Euroopan markkinoille tuodaan muualta. Toivottavasti pellolta pöytään biodiversiteettistrategia ja erityisesti nyt kun uudistetaan Euroopan panna kauppapolitiikkaa, niin meidän täytyy katsoa näitä toimitusketjuja, niiden monimutkaisuutta ja ristiriitaisuuksia, kun ajatellaan kauppaa, ilmastopolitiikkaa ja maataloutta. Meidän täytyy puuttua tähän asiaan nyt. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana on Brent, SND-ryhmän puolesta. Thank you very much, commission. Kiitoksia puhemies, kiitoksia hyvä komission jäsen. Olen iloinen tästä alustuksesta ja on sanottava, että en ollenkaan epäile tämän komission pyrkimyksiä. Se varmasti haluaa puuttua yhdessä sekä ilmasto- että, että metsäkato ongelmiin, mutta tiedätte kyllä, mitkä tavoitteemme ovat. Ja tässä Amazonia on aivan avainasemassa. Se on suurin hiilikuilu e koko planeetalla ja tilanne ei muutu, mikäli emme hyvin merkittävästi toimi vuoteen 2030 mennessä. Amazon saattaa muuttua nettohiilidioksidin päästäjäksi. Voitteko kuvitella, mikä tilanne silloin olisi? Tilanne todella vakava ja meidän on toimittava päättäväisesti. Kuten täällä mainittiin, viime vuonna keskusteltiin Amazonian metsäpaloista ja tuon jälkeen joka kuukausi tilanne on vain pahentunut, eikä metsäpalokausi ole vielä edes alkanut. 80 prosenttia metsäkadosta liittyy maatalouteen ja Euroopan kulutuksen, joten meillä on tässä oma roolimme. Hyvät kollegat, meillä on hyvin tar- suutta vaativa tehtävä. Bolsonaro käyttää covid-kriisiä purkaakseen ympäristösääntelyä entisestään. Me tiedämme jo nyt, että hallitus on blokannut 30 prosenttia kansallisen ympäristöviraston toimista metsäpalojen osalta. Tiedämme, että Bolsonaro on myös e, e, e, estänyt laittoman metsänkaidon hallintaa nyt COVID-19-kriisiä hän hyödyntää maan anastuksen hyväksi. Tämä on aivan sietämätöntä. Vuosi sitten Euroopan komissio allekirjoitti Mercosur-maiden kanssa vapaakauppasopimuksen, mukana oli myös niin sanottu sitova kestävän kehityksen lukuja, kuten komissio sanoo, nytkin sanottiin, että se on meidän suojavälineemme Amazonin suojelemiseksi, mutta voimmeko tätä enää uskoa? Vuosi sen jälkeen, kun on allekirjoitettu tämä til- paperi, tilanne on vain huonontunut. Tämän parlamentin on nyt pyydettävä todellisia suojatoimia Amazonin pelastamiseksi. Tämä on aivan keskiössä, kun keskustellaan, neuvotellaan vapaakauppasopimuksesta. Hyvät kollegat, ei voi olla vapaata kauppaa ilman hyvää ilmastotoimintaa. Jos halutaan käydä meidän kanssa käydä kauppaa, on oltava myös osapuolia ilmastotoimista. SND-ryhmälle tämä on aivan avainasemassa, kun ajatellaan tulevia neuvotteluja ja tulevaa toimintapolitiikkaa. Tämän haluan aivan kristallin kirkkaasti tässä ilmasta. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Kanjas Renew. Kiitoksia, puhemies. Amazonia on nyt uhattuna. Maan anastus on niin laajaa, että nyt siellä harjoitetaan hyvin paljon laitonta metsätaloutta ja maataloutta. Ja siellä on myöskin paljon kaivostoimintaa ja se on johtanut maan anastuksiin. Mikä olisi sitten paras strategia, jota voidaan torjua tätä toimintaa, joka on uhka luonnolle ja ilmastolle ja myöskin kestävälle kehitykselle Amazonin alueella. Ja näille ihmisille, jotka asuvat alueella, pitäisi myöskin olla oikeus ihmisarvoiseen elämään. Meidän ei pidä nyt toimia neokolonialistisella tavalla, vaan meidän täytyy miettiä strategiaa, jossa siirtoudutaan yhteistyöhön ja sopimuksiin. Jotta voisimme vaikuttaa todella globaalisesti tässä strategiassa, me tarvitsemme kumppaneita ja se on mahdollista ainoastaan, jos teemme sitovia sopimuksia. Euroopan parlamentin pitää nyt toimia poliittisesti. Ja tässä on mennyt nyt väärään suuntaan, mutta täytyy myöskin tunnustaa, millaisia ponnisteluita on tehty Amazonin maissa, jotka ovat allekirjoittaneet Pariisin sopimuksen ja esimerkiksi ja muitakin sopimuksia. Ja sitten on kansallisia toimia, joilla torjutaan näitä tilanteita, joilla on vahingollisia vaikutuksia esimerkiksi talouteen. Ja sitten alkuperäiskansat, ympäristöaktivistit. Kysehän ei ole pelkästään näiden maiden hallituksista. Ongelmat ovat jatkuneet ja ainoastaan, jos meillä on kunnollisia välineitä, pystymme pääsemään yhteiseen tavoitteeseemme. Ja voimakkain väline, joka meillä on käytössämme, ovat kauppa- ja assosiaatiosopimukset – ne ovat tärkeitä, jotta voimme miettiä ilmastostrategiaa kumppaneidemme kanssa, kuten Mercosur-sopimus. Siihen on otettu mukaan kappale, joka liittyy ilmastokysymyksiin ja ympäristön suojeluun, ja jossa otetaan huomioon Pariisin ilmastosopimus. Hyvät kollegat, meidän ei pidä olla demagogisia. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla toimimme näissä eri asioissa. Muussa tapauksessa – meidän täytyy vielä panostaa yhteistyöhön ja sopimusten solmimiseen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron edustaja Venjelle IND-ryhmän puolesta. Kiitoksia puhemies. On totta, että Amazonin metsäkaatto lyö ennätyksiä edelleen ja se tuntuu tälläkin, että trooppiset metsät ensimmäisenä ovat metsäkadon uhrina sekä ihmisten aiheuttamat ja luonnon aiheuttaman metsäkadon jälkeen Euroopassa on myös maatalousmaa vähentynyt. Ranskassa se on vain 54 prosenttia enää. Sen sijaan keinotekoinen pintala lisääntyy, sitä on jo 10 prosenttia Ranskassa. Kenen syy on teidän ja teidän maatalousmallinne? on kritisoittava tätä Brasilian äh, äh, hallituksen toimintaa, mutta se ei kuitenkaan vapauta teitä omasta vastuustanne. Kuinka voitte äh, hermostua kolmensien maiden käytännöstä samalla kun Euroopan tuonti edistää metsäkatoa vientimaissa? Eurooppa on merkittävimmä maanosa, jossa tuonnista johtuu metsäkatoa, ei, se johtuu soijasta, palmuöljystä, kaakaon ja kautsun tuotannosta. Ne syyt ovat aivan seur- selviä. Maan talouden mon- globalisaatio. Soja on jo 20 vuotta johtanut metsäkattoon, erityisesti Amazonissa 70-90 prosenttia maailman soijatuotannosta menee karjan ruokintaan ja, ja sitä, sen, sen sitten ostaa elintarviketeollisuus ja isot jakailijat. Että pohjana on teidän perussopimuksenne, viimeisenä hävettävä Mercosur-sopimus. Kuinka voitte olla huolissanne metsäkadosta Brasiliassa, kun tiedetään, että Mercosur-sopimus rohkaisi tällaisen toimintaan? On hienoa, että Hollannin parlamentti äänesti tätä sopimusta vastaan. EU haluaa tuoda Etelä-Amerikasta yli 300 000 tonnia alhaisen tuonnin lihaan. Olette mukana tässä, olette lenkki metsäkatoketjussa. Tämä on tunnustettava. Kuinka voitte olla huolissanne tästä tilanteesta samaan aikaan, kun monet teistä orjallisesti allekirjoittavat vapaakauppasopimuksia, jotka aiheuttavat tätä metsäkatoa? Meidän on irtauduttava EUn ratifioimista vapaakauppasopimuksista ja, ja suosittava paikallista toimintaa. Meidän on lopetettava halvempien jokapäiväisten tavaroiden tuominen tänne, niitä saa naapurin tilaltakin. Meidän on lopetettava tällainen yli, ylenpalttinen liberalisointi ja palattava eettiseen malliin. Kiitoksia. Nyt Kavatsini, vihreät. Thank you, Mr. Commissioner. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsen. Ensin haluaisin osoittaa solidarisuutta Amazonian alueen kansalaisille – ja brasilialaisille erityisesti covid-kriisin aikana eivät menettäneet ystäviä ja perheenjäseniä. Mikä voisi olla järkyttävämpää tänä päivänä kuin se, että ministeri sanoi, että pitäisi luopua ympäristönsuojelusta, kun ihmiset keskittyvät covid-kriisiin. Näin ympäristöministeri sanoi siellä vähän aikaa sitten. Metsäkato jatkuu ja taakaa löytyy hallinnon päätökset laittomien hakkuiden sakot on lopetettu, seuranta on lopetettu ja Bolsonaron hallinto tukee myös maan anastuksen mahdollisuuksia Amazonian alueella. Tästä äänestetään hetken minä hyvänsä kongressissa. Minä tuen kaikkia, jotka taistelevat näitä tuhoisia poliittisia toimia vastaan. Toivon, että Brasilian kongressi lopettaa tämän suunnan erityisesti maananastukseen liittyvän lain hyväksynnän. Meilläkin on tehtävää Yhdistyneessä kuningaskunnassa uhataan elintarvikkeiden oston lopettaminen. Ja myös Saksassa on tehty aloite kansalaisten joukossa, jotta saksalaiset supermarketketjut toimisivat samoin. Meidän on pienennettävä riippuvuuttamme soijasta. Vastalauseita on ollut paljon jo aikaisemmin, mutta – nyt en näe mitään mahdollisuutta tämän sopimuksen puolesta. Kiitos. Kiitoksia seuraava puhuja. Ангел Дзамбатски е сега. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги! Трудно мога да си представя по-неподходящо време за такъв разговор. Европейският континент се тресе от... Kiitoksia. Милиони европейски граждани са притеснени за това, че загубиха своята работа, фалират бизнеси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 okay okay i will wait jedno dve tri proba četiri pet šest proba pet šest okay good thank you продолжайте go on thank you uh, madam chair i will start from Kiitoksia, aloitan nyt alusta. Eli hyvät kollegat, tämä keskustelu käydään nyt ihan väärään aikaan. Euroopassa on paljon protesteja, miljoonat eurooppalaiset ovat menettäneet työpaikkansa, vandaalit ryöstävät kauppoja, historia kirjoitetaan uudelleen ja nyt Euroopan parlamentti puhuu näistä joista Amazoniassa. No Amazonia ei kulje minkään EU-maan lävitse. Teidän veromaksajien rahat eivät mene Amazonian. Tämä on aivan turhaa keskustelua. No samalla voitaisiin keskustella siitä, onko Marsissa vettä, koska ehkä siis tämä saadaan sitten seuraavan täysistunnon esityslistalle. Te olette puhuneet nyt ajatuksista ja samanaikaisesti ilmasta. Puhutaan puhtaasta ilmasta ja sitten Euroopassa kulkee paljon rekkoja. Meidän täytyy puhua puhtaasta ilmasta, mutta suurten puolueiden pitää työstää näitä asioita. No nyt sitten opetetaan muille mantereille, miten ilma pidetään puhtaana. Jos äänestätte ilman saastuttamisen puolesta, niin sitten pitäisi olla hiljaa Amazonian suhteen. Ja kun ajatellaan Amazonian viidakoita, on puhuttu siirtomaapolitiikasta ja siitä, että meidän pitäisi pyytää anteeksi ja historiallista syyllisyyttä, mutta jos haluatte nöyryyttää itseänne ja jos kuvittelette että tällä tavalla saatte ääniä, niin olette väärässä. Ja jos kuvittelette, että saatte tukea tukemalla näitä barbaarisia toimia, niin, niin ei tule käymään. Koska sitten, kun ryöstely on päätynyt, he tulevat teidän luoksenne ja tehän olette nähneet, että kaikki vallankumoukset ovat näin käynnistyneet. Kuten muistatte, Sir Tsippi ja Vasara, bolshevikki Venäjä, miettikää vaikka minun maani historiaa. Eli täytyy muistaa, että tällä tavalla ei saa lisää ääniä. Tämä vain lisää barbarisuutta. Jos haluatte pyytää anteeksi, niin pyytäkää anteeksi. Ja jos teillä on kysymyksiä liittyen siirtomamenneisyyteen, niin voitte sitä pyytää anteeksi, mutta älkää kuvitelko, että me pyydämme anteeksi jotain, joka ei ole meidän syytämme. Bulgarialaiset eivät mene polvilleen. Bulgarialaiset eivät nöyry, eivätkä he pyydä armoa. Jos joku tulee ryöstelemään, niin me bulgarialaiset kyllä pysymme vahvoina ja taistelemme isän maamme ja kulttuurimme ja perheemme puolesta. Me toimimme näin. Eli toivotan teille menestystä, kun suojelette Amazonian sademetsiä. Tämä on erittäin suurta koko planeettaa käsittelevää keskustelua. Ja jos EU:ssa tarvitaan esimerkiksi jotain uusia tuulimyllyjä, niin me voimme puhua näistä aloitteista. Pysykää terveinä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja Anja Haasekamp GUE-ryhmästä. Olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Kiitos paljon, puhemies. Vielä vähän aikaa sitten maailma oli hyvin järkyttynyt siitä, että näemme kuvia Amazonian paloista. Covid-kriisin jälkeen tämä on jäänyt vähän taustalle, mutta sademetsän kriisi on edelleen siellä ja on pahentunut entisestään. Amazonian alue on valtavan tärkeä, kun ajatellaan biodiversiteettiä, ratkaisevan tärkeä, kun ajatellaan ilmastoa ja ihmisiä eläimiä, jotka elävät siellä. Ja kuitenkin Euroopan unionin tuella Amazonia tuetaan, anteeksi, tuhotaan hyvin nopeasti. Samalla tapahtuu järkyttäviä ihmisoikeusrikkomuksia siksi, että saisimme bensatankit täytettyä, mutta ennen kaikkea, että saisimme syötyä edullista lihaa. Vuosittain Eurooppa tuo puolitoista miljoonaa soijaa ja 140 000 tonnia naudanlihaa Brasiliasta. Ja tämä tuonti kasvaa edelleen, jos jatketaan Merkosuusopimuksen kanssa. Näin menetämme biodiversiteettiä. Jos haluamme lopettaa tämän kehityksen, meidän pitää puuttua kauppaan. Komission jäsen, ette voi onnistua biodiversiteettistrategiassa, jos kollegat samanaikaisesti kauppapolitiikassa ja maatalouspolitiikassa jatkavat vanhaan tapaan. Jos sanotte kyllä ilmasto- ja biodiversiteetti politiikalle ja kestävälle elintarviketuotannolle? Oletteko valmiita sanomaan ei tuhoisille kauppasopimukselle, kuten Mercosurille, sille, että tuodaan soijaa karjan kasvatukseen tai että käytetään karjan kasvatukseen tukiaisia, joilla edistetään jopa lihantuotantoa. Vähemmän lihan syöminen on hyvää Amazonian alueelle, mutta myös eläinten hyvinvoinnille. Kun puhutaan eläinten hyvinvoinnista, parlamentilla on tässä mahdollisuus toimia. Minä kehotan kollegoita tukemaan eläinten kuljetusten tutkintavaliokunnan asettamista, jotta voimme päästä eroon näistä järkyttävistä eläinkuljetuksista. Kiitos. Kiitoksia seuraava puhujamme. Sitoutumattomat Eleonora Eevi, olkaa hyvä. Un'inchiesta della ONG. Kansalaisjärjestö E, joka koskee eläinten oikeuksia, on osoittanut, mikä linkki on mm, isojen teuraskarjatilojen ja metsäkadon yhteys. 6004 kilometriä on tuhottu. Se vastaa 60 jalkapallokenttää tunnissa. Greenpeacein kertomus osoittaa, että Euroopan unionin kulutus on vastaus 10 prosentista maa planeetan me, metsäkadosta. Näin ollen kansalaiset Euroopassa ovat tietämättä, tie, tietämättään mukana planeetan ekosysteemin tuhoamisessa. On tärkeää, että komissio on nyt ilmoittanut lainsäädäntöehdotuksesta, jonka kautta varmistettaisiin, ettei täällä myytävät tuotteet johda metsäkatoon. Toisaalta kuitenkin on allekirjoitettu vapaakauppasopimuksia ja Mercosur-sopimuksessa on syrjitä unohdettu tämä puoli komissio. Kuinka se aikoo konkreettisesti huolehtia ekosysteemin suojelusta ja metsäkadon torjunnasta myös kauppasopimuksissa. Kiitoksia sitten Jarubas, EPP. No Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Metsänhävitys Amazoniassa on erittäin usein esityslistallamme. Tästä puhuttiin viimeksi syyskuussa. Puhuimme siitä, miten näitä tulipaloja voitaisiin sammuttaa sademetsissä. Kysehän on koko maapallon keuhkoista. Ja samalla olemme neuvottelemassa Mercosur-kauppasopimusta ja toivon mukaan pystymme painostamaan näitä maita pitämään kiinni Pariisin sopimuksesta ja lopettamaan metsän hävitys. Komission jäsen, olit ihan oikeassa, kun sanoit, että metsähävityksen estäminen on tärkeää ja se on eurooppalaisen strategian mukaista, mutta täytyy muistaa, että jos Eurooppa haluaa pysyä kilpailukykyisenä, niin sen pitää vaatia tiettyjä asioita kauppakumppaneiltaan. Esimerkiksi ilmastotavoitteet pitää, niihin pitää päästä, pitää olla kestävän kehityksen tavoitteita. Eli kauppaneuvottelut ovat yksi asia, mutta sitten esimerkiksi hiilimekanismi voisi olla toinen ajatus johon voitaisiin puuttua. Meidän täytyy muistaa myöskin eläinten hyvinvointi ja elintarviketurvallisuus. Nekin on otettava mukaan näihin sopimuksiin, koska kyse on standardeista, jotka pakottavat ranskalaiset ja puolalaiset toimimaan näiden tiukkojen sääntöjen mukaan. Eli kyllä sopimukselle, mutta ei epäreilulle kilpailulle maataloudessa ja ei riskeille liittyen kansanterveyteen, kun ajatellaan – eläintarvikkeita yhdellä laadusta oli varmuutta. Kiitos. Delara Burkhardt az SND képviseletében. Öné az. Kiitoksia seuraavana Burkhardt. Kiitos paljon arvoisa komission jäsen. hyvät kollegat. Brasilian Amazonian pohjoisosissa Eton ja Itata alkuperäiskansa asuu. Alue on suojelualuetta teoreettisesti, mutta käytännössä yhä enemmän – sinne siirrytään hakkaamaan metsää, viljelmään soijaa. Tämä on Brasilian heikommassa asemassa oleva alkuperäiskansojen alue nyt. Bolsonaron hallituksen toimien takia. Silloin halu, Bolsonaro haluaa helpottaa maan anastusta, joten parannusta tuskin on luvassa. Tämä on sosiaalinen, mutta myös ekologinen ympäristökatastrofi, koska kyse on alusta, jota tuhotaan niin, että ilmastonmuutos pahenee. Euroopalla on oma vastuunsa, koska 10 prosenttia maailmanlaajuisesta metsäkadosta on riippuvasta meidän kuluttamisestamme. Palmuöljy, soija esimerkiksi. Monet yritykset ovat tietoisia tästä ongelmasta ja ponnistelevat kestävämmän tuotannon puolesta. Mutta me emme voi sulkea silmiä siltä, että näitä hakuita tapahtuu jatkuvasti. Meidän on tuettava minun ehdotustani, jossa halutaan estää se, että riskituotteita tuodaan EUn alueelle. Rahoituslaitosten pitää olla tässä myöskin tarkempana, samoin kuin kaikkien yritysten siinä, mistä nämä tuotteet tulevat. Siksi varovaisuusperiaatetta on noudatettava, että yritykset kantavat vastuunsa. Tuotteista ei saa luoda niin, että rikotaan ihmisoikeuksia, tuhotaan sademetsiä. Näitä alkuperäiskansa myös hyötyisi tästä. Me emme saa tuoda enää maataloustuotteita EUn alueelle, joita on tuotettu alueella, joilla tuhotaan sademetsää. Että tämä kansa ei voi luottaa siihen, että hallitus huolehtii heidän oikeuksistaan ja estää maanannastuksen ja ympäristön tuhoamisen. Monissa maissa rakenteet eivät ole riittävän vankkoja. Siksi on saatava mahdollisuus tuoda näitä kysymyksiä eurooppalaisiin tuomioistuimiin, koska lainsäädäntö ilman oikeuskäsittelyn mahdollisuutta on turhaa. Brasilian metsät tuntuvat olevan kaukana meistä, mutta meidän pitää ajatella samalla niitä tuotteita, jotka ovat meillä supermarkettien hyllyillä. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa ja ainoastaan saada Eurooppaan sellaisia tuotteita, jotka eivät johda ihmisoikeusrikkomuksiin. Kiitos. Következő hozzászóló Stefan Uta képviselőtárs. Kiitoksia seuraavana Nikola Stefan Uta Renew-ryhmästä. Olkaa. Diferențiază liderii extraordinari, deci mikä erottaa hyvän johtajan ja poikkeuksellisen johtajan huonoista johtajista se, että johtaja ymmärtää, mitkä ovat prioriteetit, mikä on tärkeää koko kansalle tai mikä on tärkeää pienelle ryhmälle. Jotkut johtajat ovat syyllisiä väärän tiedon levittämiseen ja impulsiiviseen toimintaan, kuten Bolsonaro ja brasilialaiset suhtautuvat pelolla tulevaisuuteen. Tuhat kuolemantapausta päivässä koronan tapaa takia. Kuitenkin Bolsonaro ajattelee vain pientä brasilialaista liikemiesten ryhmää ja yrittäjien ryhmää ottamatta huomioon kansalaisten Amazonin ja planeetan kohtaloa. Brasilian Amazonia on aivan katastrofaalisessa tilanteessa jo ennen metsäpalokautta, joka on tulossa ja joka tulee vielä, vielä pahentamaan tilannetta Brasiliassa. Bolsonaro ei toimi asiallisesti ympäristön suojelemiseksi. Uusi laki koskee maanomistusta, kun kyseessä on laittomasti alkuperäiskansalta anastettu maa. Paljon neljä kilometriä, metsää on tuhottu, erityisesti Amazonin metsässä. Minulle annettiin kaksi minuuttia puheaikaa ja sen aikana kuusi hehtaaria Amazonian metsää on tuhoutunut ja kymmeniä hehtaareja koko maailmassa. Olen yhtä mieltä kollegan kanssa, tämä ongelma on ratkaistava. Me täällä olemme myös osa ongelmaa. Ei tätä tapahdu ainoastaan Amazoniassa, vaan pienempiä ilmiöitä myös Euroopassa ja uskon, että meidän olisi pohdittava tätä asiaa ja meidän olisi löydettävä ratkaisu tähän välittömästi ennen kuin on liian myöhäistä. Kampemanosi, Kiitoksia. Seuraavana edustaja Kampo Menosi, IND-ryhmä. Kiitoksia puhemies. Kuten te kaikki, minäkin palaan illalla omaan kaupunkiini. Huomenna tapaan sitten yrittäjiä, kaupungin johtajia, työntekijöitä, käsityöläisiä. jotkut varmaan kysyvät, että Marko, mistä te puhuitte eilen Brysselistä? Brysselissä? puhuitteko siitä, miten voidaan tukea yrityksiä, miten voidaan selvitä tästä tuhoisasta kriisistä, mutta sitten vastaan, että ei, me koko aamun puhuimme Amazoniasta. No, puhuitteko siis Kiinassa maan aluksesta? Ei, kun puhumme Bolsonarosta. No, tietysti parlamentissa käytetään paljon aikaa siihen, että kritisoimme konservatiivisia johtajia kaikkialla maailmassa – Olemme nähneet parlamentin asenteen Trumpiin viime vuosina. No, meillä on ongelmia myöskin Euroopassa, kun ajatellaan vaikka Puola ja Unkaria. No, Amazoniassa on ongelmia ja Brasilian hallituksella on ollut suuria ongelmia näiden asioiden hallinnoinnissa myöskin koronan takia. No sitten tämä neokoloniaalinen lähestymistapa. No, me eurooppalaiset teemme sitten Vietnamin kanssa kauppasopimuksia. Siellähän ympäristöstandardit ovat paljon alempana kuin Etelä-Amerikassa. No, minun puolueeni on kritisoinut myöskin Mercosur-sopimusta, joka onneksi ei vielä ole toteutunut. Mutta meidän täytyy miettiä kauppamallia, ja komission jäsen Hogan sanoi, että me menemme eteenpäin ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Eli tämä tekopyhyys täällä Euroopassa. Ja se on harmi, koska itse en nyt halua esittää tässä pahaa tyyppiä, mutta tästä asenteesta on haittaa kaikille ja kansalaiset odottavat meiltä vähän jotain muuta. Kiitos. Kövätkä. Kiitoksia. Seuraavan Sasha Brickmont vihreästä. Yksi minuutti. Chaque jour le Brésil de Jair Bolsonaro, c'est... on Brasilia äh, aikaan ennätys metsätuhon tällä, tänä vuonna alkuperäiskansat ovat vaarassa. Tilanne on niin vakava, että Euroopan parlamentti on nyt virastot kantaa tärkeimmät brittitoimitusketjut, boikotoivat Brasilian kansalaisjärjestöt, toimivat välitteenä, kun komissio on kieltänyt Mercosur-sopimuksen vaikutukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. Kauppapääosasto pyrkii minimisoimaan vaikutuksia, vaikka komissio ja komission jäsen täällä toistatte, että ilmastotavoitteet ovat edelleen voimassa ennen minkäänlaista merkkiä vihreästä diplomatiasta, joka on teidän toimivaltaan kuuluva, kuuluva asia nykyisessä kauppapolitiikassa, jotta saavutettaisiin nämä vihreän sopimuksen tavoitteet. Neuvoston ja komission on tuomittava ja vaadittava eh, Brasilian lain takaisinvetoa ja tarjota sitovaa lainsäädäntöä koskien yritysten sosiaali- yhteiskunnallista vastuuta kauppapolitiikan on alistuttavaa kestävällä kehityksellä. Ilmastopolitiikalle on tunnustettava se, että Mercosur-sopimuksessa ei tavoiteta ympäristö- ja yhteiskunnallisia tavoitteita. Kiitoksia. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Lundgrenki. Kiitoksia sitten edustaja Lundgren ECR. Tack för ordet, fru talman. Kiitos, puhemies. Toukokuussa 2019 739 kilometriä. Amazonian sademetsä katosi. Kaksi jalkapallokenttää minuutissa. Tämä on suurin laittomien hakkuiden määrä sen jälkeen, kun otettiin satelliittivalvontajärjestelmä käyttöön, joka mittaa näitä laittomia hakkuita. Lähes 30 prosentin kasvu Kaiken kaikkiaan 9762 neliökilometriä, jotta saataisiin lisää maatalousaluetta vuoden aikana. Kyse on siis aivan valtavan nopeasta tahdista, jolla metsä katoaa. Neljän ensimmäisen kuukauden aikana tänä vuonna hakut kasvoivat 55 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Kaiken kaikkiaan tuhottiin 1202 neliökilometriä metsää tammikuusta huhtikuuhun kaksi ja puoli kertaa suurempi alue kuin Göteborgin kaupunki Ruotsissa. Suurin määrä sen jälkeen, kun valvonta alkoi 2015 elokuussa. Nämä hakkuut jatkuvat siksi, että maatalousalaa tarvitaan jatkuvasti enemmän. Kyse on siis siitä, mitä me käytämme kuluttajina Euroopassa. Me vaikutamme siis tähän metsäkatoon, vihreän kehityksen järjestelmä Euroopassa, kun halutaan ympäristöystävällisempää liikkumista. Silloin tarvitaan lisää palmoöljyä Eli tarve kasvaa edelleen. EU haluaa myös, että lentoliikenteessä olisi ympäristöystävällisempää polttoainetta ja tämä tarkoittaa sitä, että palmuöljyn tarve vain kasvaa entisestään ja sademetsää hakataan yhä nopeammin. Tämä vaikuttaa siis meidän päätöstemme kautta myös. Tavalliset kansalaiset eivät aina ymmärrä näitä ajatuksia taustalla. Ruotsissa pidetään usein hyvänä sitä, että meillä vaikka busseissa käytetään ympäristöystävällistä polttoainetta, mutta ei se ympäristöystävällistä ole, koska me vaikutamme siihen, että sademetsää hakataan Amazonian alueella. Me siis pidämme itseämme hyvinä ihmisinä ja ympäristöystävällisinä, kun meillä kaupunkiliikenteessä bussit kulkevat ympäristöystävällisen polttoaineen – avulla. Mutta samalla alkuperää kansat esimerkiksi joutuvat poistumaan omilta alueiltaan. Tämä on todella surullinen näkymä ja Euroopan unionin on uudistettava nopeasti strategiansa, joka on nyt todella epäonnistunut. EUn palmuöljyn tarvehan vain kasvaa ja tämä johtaa siihen, että Amazonian sademetsiä hakataan – vielä enemmän. Kyse on kuitenkin maailman keuhkoista. Tämä ei käy päinsä. EUn on kannettava suurempi vastuu. Kiitos. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Matthias. Kiitoksia seuraavana edustaja Marisa Matias, GOE-ryhmän edustajana. Olkaa. Kiitoksia, puhemies. Se, mikä Amazoniassa on nähty, on ollut hyvin traagista ja se koskettaa alkuperäiskansoja, jotka ovat kärsineet tästä tilanteesta erittäin paljon. Ja heidät on nyt hylätty tässä pandemiassa. Ja Brasiliassa presidentti Bolsonaro on edistänyt rikollista toimintaa. Kyse on maasta, jonka presidentti vastustaa omaa kansansa ja alkuperäiskansoja, ja joka vastustaa Amazonian suojelua. Me tuemme tätä suojelua, oli kyse henkilöistä tai Amazoniasta, mutta samanaikaisesti neuvotellaan Mercosur-sopimuksesta. Ja tässä sopimuksessa on sellainen lauseke, jonka kautta voidaan hiukan painostaa Brasiliaa kunnioittamaan alkuperäiskansojen oikeuksia. Meidän täytyy nyt katsoa, miten Brasilian viranomaiset ovat toimineet, ja se on täysin päinvastaista suhteessa siihen, miten pitäisi toimia. Siellä on tuhottu yhä enemmän, Amazonia hyökätty alkuperäiskansoja vastaan ja vetoan nyt Euroopan komission. Teidän pitää auttaa Brasilian alkuperäiskantoja ja teidän pitää tukea myöskin sademetsää, joka on maapallon keuhkot. Ja meidän täytyy nyt tukea kansalaisia eikä monikansallisia yrityksiä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja, eh, Spiraki. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εικόνες της καταστροφής στη Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, ähm, Amazonin tuhoaminen äh, herättää muistoja. Ehkä ei nähdä sitä täällä kuvissa, mutta nyt Brasilian hallitus lainsäädännön kautta pyrkii soijan kasvatuksen lisäämiseen ja naudan, nautalihan tuotannon lisäämiseen ja myös kumin tuotantoon. Kaikki nämä tuotteet, joita tuotetaan suurilla, suurina määrinä, tarkoittavat, että niillä on markkinoita. Euroopan unionissa meillä on sisämarkkinat. Meidän olisi löydettävää ratkaisua on tärkeää käytännössä valvoa, missä olosuhteissa eh, näitä Mercosur-maiden kanssa tehtäviä sopimuksia tehdään. Tarvitsemme Mercosur-maita, mutta meidän on myös noudatettava Pariisin sopimusta. Meidän ei missään tapauksessa